asiasta olemme saaneet ECRstä nimityspyynnön äh, parlamenttien välisestä delegaatiosta. Tämä mainitaan sitten pöytäkirjassa ja jos ennen niiden hyväksyntää ei ole äh, tapahtunut huomioita, ne hyväksytään.